sitten vanhempain vapaasta ja miehenkin osallistutuvaan kotityöhön. Sydämelliset kes- kiitokset. Yhteiskeskustelu päättyy tähän. Estrelan mietinnöstä äänestämme keskiviikkona 12.30 ja Thomsenin mietinnöstä sitten jo heti huomenna 12.30. Hyvät kollegat, seuraavaksi siirrymme yhteiskeskusteluun aiheesta parlamentin ja komission puitesopimus. Meillä on pöydällä kaksi mietintöä. Ensinnäkin Rangelin teksti puitesopimuksen tarkastamisesta. Lisäksi myöskin parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta tähän tarkistettuun puitesopimukseen. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Rangel. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. <coughs> frau präsidentin! Eh, primeiro eh, a respeito destes dois relatórios gostaria de cumprimentar. kiitos puhemies. näissä kahdessa aiheessa haluaisin perussopimusvaliokunnan puolesta kiittää Roth Berentiä, Lena Rebecca Harmsia, olivat osa myös parlamentin joukkuetta, joka kävi neuvotteluja komission kanssa tästä puitesopimuksesta. Haluaisin myös kiittää avointa ilmapiiriä, yhteistyö, lähestymistapa komissiossa. Sefcovic ja hänen henkilöstönsä komissiossa ollut tässä ennen kaikkea mukana. Olemme tehneet hyvää työtä. Tämä on oikeastaan historiallinenkin sopimus. Se on nimittäin ensimmäinen puitesopimus sitten Lissabonin sopimuksen hyväksymiseen. Se on ensimmäinen puitesopimus, joka suoraan perustuu Lissabonin sopimuksesta saatuun oikeusperustaan, eli 109 artiklaan SEUT. Kun ajatellaan parlamentin ja komission suhteita, niin ne ovat jo varsin läheiset. Me saimme aikaan sopuratkaisun ja tasapainoisen lopputuloksen kahden toimielimen kesken. Kun ajatellaan niiden uusia tehtäviä Lissabonin sopimuksen nojalla. Neuvottelutiimissä saimme aikaan myönteisiä tuloksia. Nimittäin puitesopimuksessa me onnistuimme luomaan puitteet Lissabonin sopimuksen mukana tuomien vahvistettujen valtaoikeuksien suhteet. Mä annan tästä muutaman esimerkin. Parlamentti esimerkiksi on mukana, kun laaditaan komission työohjelmaa. Tai sitten, kun on kyse pehmeästä lainsäädännöstä, siinäkin parlamentin lainsäädäntövaltaa käytetään hyväksi. Toiseksi on hyvä muistaa, että on vahvistettu, vahvistettu myös parlamentin valvontavaltaa. Kun hahmoteltiin määräyksiä muun muassa komission jäsenten, varsinkin puheenjohtajan tehtäviä tai parlamentin osuutta siinä, siinä esimerkiksi, että komissio voidaan erottaa niin olemme myös käsitelleet sääntelyelimiä ja ottaneet mukaan myös kansainväliset sopimukset. Kaikissa näissä tapauksissa meillä on nyt Lissabonin myötä lisävaltaa. Tiedon saatikin on tärkeää sekin. Ennen kaikkea kyse luottamuksellisesta tiedosta. Ja tiedon vaihto on erittäin tärkeä, kuten ylipäätään keskusteluyhteys parlamentin ja komission edustajien kesken. Esimerkiksi me tiedämme, että tänä päivänä on mahdollista, että perusopimusasioista vastaava komission jäsen voi tulla puheenjohtajakokoukseen, jos esityslistalla on hänen salkuunsa liittyviä asioita. Myös valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa voidaan kuulla komission jäseniä. Komission jäsenten esiintyminen parlamentissakin on saanut lisävahvistusta, kun kyselytunti ei enää koske pelkästään komission puheenjohtajaa, vaan yksittäisiä komission jäseniä. Lissabonin sopimusta kunnioittain ja kunnioittaa myös kaikkia niitä lisävaatuksia, joita sen myötä on koitunut. Olemme saaneet aikaan puitesopimuksen, joka selkeyttää suhteita. Se varmistaa sen, että myös sopimus voi tulla voimaan. Paljon kiitoksia. Seuraavana komission Sefcovic, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Honorable... Kiitos puhemies. Arvon jäsenet, minulla on suuri ilo osallistua tähän keskusteluun meidän puitesopimuksestamme toimielinten välillä. Olen tyytyväinen siitä lopputuloksesta, josta äänestetään keskiviikkona. Siinähän suositellaan eh, tämän ehdotuksen hyväksymistä. Prosessi alkoi lähestulkoon vuosi sitten, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Haluan ilmaista kiitokset herra Leenelle ja työryhmälle Diana Wallisille, Dagmar Rothberendille, Rebecca Harmsille, Hannes Svobodalle ja luonnollisesti myös esittelijälle Paolo Rangelille – me olemme tehneet hyvässä hengessä työtä ja keskustelumme ovat olleet suoria ja hedelmällisiä. Parlamentin lisääntyneet valtuudet uuden sopimuksen perusteelta ovat johtaneet tiettyihin muutoksiin suhteissamme. Puheenjohtaja Barroso antoi oman katsauksensa 9. helmikuuta tänä vuonna puitesopimus uusitussa muodossaan takaa sen, että meillä on muodollisesti vakaa perusta yhteistyöllemme ja voimme alkaa täytäntöön panna sopimuksen eh, määräyksiä myös käytännön tasolla sopimus pohjaa olemassa olevalle puitesopimukselle vuodelta 2005. Se on ollut menestyksekäs väline toimielinten välisissä suhteissa. Tässä hengessä eh, menestyksekään yhteistyön perusteelta aloitimme neuvottelut puitesopimuksesta maaliskuussa. Me kaikki varmasti voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Niin kuin esittelijä, niin minäkin olen sillä kannalla, että tämä muutos on huomattava parannus, joka syventää suhteitamme toimielinten välillä ja se tarjoaa meille käytännön ratkaisun niihin haasteisiin, joita Lissabonin sopimus meille asettaa. Meidän erityislaatuinen kumppanuussuhteemme tällä tavalla saadaan käytännön tasolle. Voisin vielä lisätä muutaman elementin, jotka todellakin ovat edistystä. Meillä on aikataulu ja säännöt rakenteelliselle vuoropuhelulle toimielinten välillä. Tämä mahdollistaa parlamentille sen, että se antaa merkittävän panoksensa komission työohjelmaan Siinä esitetään yksityiskohtaiset määräykset siitä, miten komissio tiedottaa parlamentille kansainvälisistä sopimuksista, käydyistä neuvotteluista ja lopputuloksesta. Siinä määritellään myös turvaluokitellun tiedon välittäminen parlamentille ja se, miten parlamenttia tiedotetaan esimerkiksi kansainvälisistä neuvotteluista. Siinä määritellään myös säännöt tehostetulle tiedotukselle tiedon välittämiselle sen suhteen, miten komissio käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuoropuhelu ja koordinaatio varmasti tehostuu näin, kun parlamentti voi varmistaa oman osallistumisensa. Ja myös komission puheenjohtaja on siinä mukana. Vaikkakaan sopimus ei vielä ole voimassa, niin olemme jo tehostaneet merkittäviä tekijöitä. Tästä muutama esimerkki, kun komissio valmistelee työohjelmaa 2011. Barroso on syyskuussa esittänyt oman puheensa unionin tilasta parlamentin edessä. Hän välitti tietoja äh, työohjelman valmistelutyöstä äh, lokakuussa toinen päivä. Meillä oli tapaaminen ja jo keskiviikkona sitten äh, Barroso tapaa jälleen kerran puheenjohtajakokouksen. Kaiken tämän tarkoituksena on tehostaa poliittista vuoropuhelua toimielintemme välillä. Ja omasta näkökulmastani voin todeta, että meillä on oikeanlaiset välineet tämän puitesopimuksen perusteella käytössämme. Hyvät jäsenet, niin kuin tiedätte, neuvottelut puitesopimuksesta ja sen muutoksista vaativat ponnisteluja ja pitkiä neuvotteluja molemmilta osapuolilta. Saimme tekstin, joka tyydyttää molempia, ottaa huomioon molempien toimielinten huolet ja haasteet. Meillä on tiettyjä tekijöitä toimielinten välisissä suhteissa, muun muassa työohjelma, täytyy huomioida myös neuvosto. Neuvosto ei ollut tietenkään tästä puitesopimuksesta käytävissä neuvotteluissa mukana, mutta me emme voi tietenkään lähteä ennalta sanomaan neuvoston kantaa näihin kysymyksiin, jotka koskevat myös neuvostoa. Meidän täytyy kunnioittaa toimielinten välistä tasapainoa, niin kuin se määritellään perustamissopimuksissa, ja tehostaa yhteistyötämme. Tämä mainitaan useaan otteeseen sopimuksessa. Komissio on täysin vakuuttunut siitä, että teksti joka on niin vaikeiden neuvottelujen tulosta, kunnioittaa kuitenkin jokaisen EUn toimielimen toimintavaltuuksia ja on pätevä myös juridisesti. Me katsomme kuitenkin, että, että puitesopimus kun ajatellaan tiettyjä täytäntöönpanotoimia äh, on sellainen, että tällaiset mahdollisesti tulevat myöhemmin harkittaviksi. Kun nyt hyväksytään tämä päätös, niin siinä tunnustetaan parlamentin äh, tulkinta hyväksytyistä teksteistä. Me olemme käyneet vaikeita herkkäluonteisia keskusteluja tietyistä seikoista, jotka liittyvät äh, parlamentin tiedottamiseen esimerkiksi kansainvälisistä neuvotteluista ja sopimuksista ja siitä, miten parlamentin edustajat ovat mukana kansainvälisissä neuvotteluissa ja valtuuskunnissa. Perussopimusvaliokunta esitti tämän asian kyseenalaisena ja komissio nosti esille parlamentin alkuperäisen tavoitteen e- Jotta mitään epäselvyyttä asiaan ei jäisi, niin tässä mielessä komissio on samaa mieltä parlamentin tulkinnasta tästä tekstistä. Komissio seisoo niiden sitoumusten takana, jotka se on tehnyt tässä asiassa, ja aikoo sopimuksen mukaisesti noudattaa tätä tekstiä. Haluan tehdä aivan selväksi, että komissio ei pitäydy mihinkään yksipuolisiin tulkintoihin tästä puitesopimuksesta. Se on neuvoteltu tulos ja se mahdollistaa sen, että löydämme sekä parlamentin että komission kannalta parhaan mahdollisen tuloksen niin, että kaikkien toimivaltuuksia kunnioitetaan. Tässä hengessä me jatkossakin kunnioitamme erityissuhdetta toimielintemme välillä ja teemme lojaalia yhteistyötä kaikkien toimielinten kesken. Odotan ilolla sopimuksen allekirjoitusta ja sen täytäntöönpanoa sen jälkeen. Kiitos puhemies. Paljon kiitoksia arvoisa komissaari. Seuraavana ryhmien puolesta ensimmäisenä EPPn puolesta kollega Mennisti Viiko, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, jo 18 vuotta sitten parlamentti oli sellainen, niin jolle oli tästä valtaista, vain kuultiin. Silloin tuli itsekin parlamenttiin. Ja tämä prosessi 12 vuoden ajalta on osoittanut, miten parlamentti on tullut kuultavasta parlamentista yhteissäätäjiksi. Tässä Lukas Pides ystäväni on tässä nähnyt myös tämän parlamentiivin kehityksen myös. Siksi siitä syystä, mitä me nyt olemme hyväksymässä tai jonka hyväksymme keskiviikkona, on huippupiste neuvotteluissa komission ja parlamentin kesken puitesopimuksesta. Kun pitäisi perilleni selittää oikein, että menen Brysseliin ja menen puhumaan puitesopimuksesta komission parlamentin kesken, niin siinä täytyy rautalangasta vääntää suorastaan. Vähän pidemmälti selittää, koska ei sellaista ole ollut parlamentissa kansallisella tasolla. Eikö sitä ymmärrä, miksi tarvitaan komission parlamentin kesken sopimus? jotta voitaisiin toteuttaa sitten se, mistä on jo hyväksytty sopimuksessa. Mutta se joudutaan tekemään hyvin yksinkertaista syystä. Paolo Rangel ja herra Sefkoitsen totesivat, meidän tulee tehokkaita nimittäin. Puitesopimus pyrkii nimenomaan ratkaisemaan ja ennakoimaan sellaiset esteet, joita saattaa tulla, kun laikkeja säädetään, tai kun parlamentti harjoittaa valvontaa, tai kun meillä on käytännössääntöjä käytössä ja se täytyy panna käytäntöön. Siksi minä uskonkin, että tämä on aika hyvä sekoitus tällaista eurooppalaista demokratiaa, joka on konsensusdemokratiaa eikä konfliktuaalista, kuten joistakin maista tiedämme. Tämä on hyvin fiksuakin ja, ja näin pystymme sitten tarttumaan ongelmia ja viettimään ratkaisuja. Siksi puitesopimus on välinen tulevien ongelmien välttämiseksi. Ja se toteutunko se, mitä on vaadittu sopimuksen, kun meillä nyt on uusikin sopimus vielä, niin se on hyvin loogista näin mennä. Haluan kiittää Paolo Rangelia ja hänen tiimiään ja komissiotakin, että on saanut aika hyvin kohtuullinen sopimus. Ja kun sitä olen lueskellut niin, ja mitä siinä sanotaan, niin, niin vo, vo, ei ainakaan olla siinä tilanteessa, kun kansallisessa parlamentissa tässä pannaan neuvoston vaaraa, valtaa vaaraan. Ei sen enempää kuin, että se on myös lainsäätäjä samalla viivalla. Ja olemme paljon samaa mieltäkin ministereiden kanssa. Me olemme yhtäläisiä lainsääntäjiä. Ei tässä nyt mitään olla sen enempää vaatimassa. Tehokkaita meidän täytyy olla ja siihen tämä varmaan johtaa. Olette oikeassa, herra Sefcovic, myös, että täytyy tarttua härkää sarvista, niin kuin meidän maassa sanotaan ja täytyy löytää 6 ja 7 artiklojen nojalla ratkaisuja. Siinä parlamentti osallistuu myös kansainvälisiin sopimuksiin. Ei sillä mitään omituista. Parlamentti tarvitsee tietoja. Sen täytyy myös osallistua komission kautta neuvotteluihin. Ei sen enempää, kun täällä se sitten hyväksytään, niin täytyy tietää, että komissio tekee. Siksi puheenjohtaja minä lopettelen. Olen kiitollinen näistä kahdesta. Ja niin kuin Tästä tulee kaunis ystävyys, niin kuin Valkoisessa talossa sanotaan. Paljon kiitoksia. Seuraavana SD-ryhmän puolesta kollega Atondo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä tartun sanoihin, joita täällä muut puheenvuoron pitäneet ovat tämmöisessä sanoneet. Paitsi, että meillä on teknisiä vaikeuksia ollut ehkä tässä sopimuksessa, niin minä uskon, että nyt on kyse jostain hyvin tärkeästä – jostain, jota meidän on syytä tarkastella myös meidän työjärjestyksen muutoksen yhteydessä. Sen näkyy Lissabonin sopimus on nyt tullut voimaan, nimittäin tämä puitesopimus yhteensä työjärjestyksen kanssa ovat kaksi keskeisiä osatekijöitä tässä uudessa demokraattisessa arkkitehtuurissa Euroopassa. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä uusi osa, jota parlamentti nyt on toteuttamassa Lissabonin myötä, niin että meitä, meistä tulee yhteislainsäädäntö säätäjä. Puitesopimuksen ja työjärjestyksen uudistamisen myötä otetaan keskeinen askel eteenpäin tässä järkevässä tavassa toteuttaa asioita. On tärkeää, että nyt tämä parlamentti pystyy käymään vuoropuhelua komission ja neuvoston kanssa uusista unionin laista. Sitä varten me tarvitsemme työjärjestyksen. Ja meillä on puolestaan puitesopimuskin, joka huomioi kaikki nämä asetekijät, jotka liittyvät suhteisiimme. Siksi haluaisin ottaa esille sen merkityksen, joka on esimerkiksi valvontatehtävillämme suhteessa komissioon. Minä uskon, herra Sefkovic, että meidän pitäisi nyt miettiä komission läsnäoloa täällä parlamentissa. Siitä olemme samaa mieltä siitä, että mukana olisivat kaikki komission jäsenet, jotta voitaisiin suuri kysymyksiin vastata niin, että voitaisiin aivan välittömällä tavalla, suoralla tavalla vastata kysymyksiin, kuten politiikassa tapana. Ja myös, kuten te tulkitsitte osastoja 6 ja 7, niin minä sanoisin niistä, että kyllä minä varsin hyvin ymmärrän, että pitää paikkansa, että parlamentin on oltava osa, ei välttämättä Suora neuvottelussa, mutta ymmärtänette varmasti myös sen, että Euroopan parlamentissa me olemme esittäneet toiveen, ainakin periaatteellisesti, että tulevaisuudessa voitaisiin selvittää, miten parlamentti paremmin voisi olla mukana kansainvälisissä neuvotteluissa. Kiitoksia kovasti. Paljon kiitoksia. Seuraavana Alden puolesta Andrew Duff. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Um, we uh, listened with... Me olemme suurella mielenkiinnolla kuunnelleet komission jäsenen alustusta. Hän haluaa selvästikin toimia liennyttäjänä kuin hyökätä parlamentin suuntaan. Tämä on ihan oikea lähestymistapa, sillä neuvosto, joka ei ole tänä iltana täällä edustettuna, Jos neuvosto olisi todellakin halunnut osallistua tähän tasapuolisena tekijänä, niin siihen olisi ollut oiva mahdollisuus. Mehän täällä parlamentissa tiedämme, että Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen myötä meidän täytyy tarkoin harkita, miten me omia uusia valtuuksiamme käytämme hyväksi. Parlamentti on myöskin sitoutunut vahvistamaan unionin roolia myöskin kansainvälisellä näyttämöllä tehokkaan komission kautta. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa sitä, että komission puheenjohtaja Barroson tulisi muuttaa komission käytännön sääntöjä erityisesti, mitä tulee selvityksiin taloudellista sitoumuksista. Me tiedämme, että tähän liittyen parlamentillakin on oma sanansa sanottavana. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana ECRn puolesta kollega Chanetski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Nasz hispański przyjaciel pan Mendes de Vigo mówił, że... E, ystävämme Mendes de Vigo sanoi, että hänen on vaikea selittää omalle perheelleen näitä erityissuhteita, jotka vallitsevat toimielintemme välillä. Minä en kyllä edes yritä keskustella näistä asioista oman perheeni kanssa. Kyllä tämä on aivan liian monimutkaista. Lissabonin sopimus on osoittautunut melkomoiseksi sokkotreffiksi meille. Vasta nyt me määrittelemme Euroopan unionin toimielinten toimivaltuudet ja tämä on kyllä aika myöhäinen vaihe. Parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan. Keskustellaan tästä asiasta ystävyyden pohjalta, siltä pohjalta, että meillä on aivan selkeät, tarkasti määritellyt suhteet toimielinten välillä. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana EFDn puolesta Morten Messerschmidt, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Eh, eh, kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittäisin herra Rangelia erinomaisesta työstä ja saavutetusta tuloksesta. Siellä on paljon hyviä osia mietinnössä niin, että komissiota saadaan enemmän tietoa Korostetaan myös sitä, että parlamentti harjoittaa valvontaa. Lisäksi saamme lisää avoimuutta yhteistyöhön. Siellä on yksi alue, joka on kaikkein tärkein ehkä keskustelussa, on se, että mikä on yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan merkitys. Siinä olemme ehkä pettyneempiä. Se ei koske Francelia sinällään, vaan tämä koskee ylipäätään keskustelun kehittymistä sitten Lissabonin voimaantuloon. Minä sanoin Lissabonille kyllä, mutta sillä ehdolla, että maitten itsemääräisoikeutta ei luovuteta. Me saimme vakuutukset siitä, että näin olisi. Nyt ilmeisesti jotakin sellaista valtaa, joka ei alun perin kuulunut ulkopolitiikassa meille. Moni eurooppalainen, alkumaalaiset, irlantilaiset, ranskalaiset saivat tilaisuuden sanoa ei ja mukaan tultiin sillä olettamalla, että ulkopolitiikka edelleen jäisi itsemääräämisoikeuden piiriin jäsenvaltioissa. Mutta parlamentin ja komission yhteistyö nyt on menossa pidemmälle. Kiitoksia sitoutumattomien puolesta. Kollega Brons, yksi minuutti, olkaa hyvä. En haluaisi tässä suoraan hylätä projektin kahden kannattajan välistä sopimusta. Minä yritän katsoa, mitä hyötyä ja haittaa siitä on. Parlamentin tehtävänä on lisätä parlamentin vaikutusvaltaa ja tehoa, ja se on onnistunut. Kiistaton faktahan se on. Erityisesti viittaan tässä parlamentin roolista neuvoteltaessa neuvoston kanssa ja aloitemahdollisuuksista komission kanssa. Yhteiset keskustelut, kyselytunnit, korkean edustajan kanssa ja muitakin seikkoja on olemassa. Mutta toisaalta, kun katsotaan neuvoston suuntaan, niin on havaittavissa, että toimintamahdollisuutemme ovat heikentyneet. Lisäksi muistutettakoon, että parlamentin käyttämää valtaa käytetään lähinnä suurten ryhmien ja puheenjohtajien toimesta, mutta niillä on yhtäläinen valta kuin sitoutumattomillekin. Jo vuonna 2005 hyväksyttiin sopimus ja parlamenttia ei ole kohdeltu tasavertaisena toimijana. Me ei ole kerrottu muun muassa PNR-tiedoista ja silloin kun Libe-valtuuskunnan jäsenet kysyivät mistä tämä johtui, niin sitten sanottiin, että me emme valitettavasti voi vastata kysymykseen, koska emme ymmärtäneet sitä. Kiitoksia. Seuraavina saavat puheenvuoron kollega Giacolino. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, signora Presidente. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin, että nyt sanoisin kiittää neuvottelijoita näistä myönteisistä tuloksista, jotka on saavutettu ja sitä paitsi aika lyhyessä ajassakin vielä – se, että konkreettisesti vahvistetaan rakentavaa toimintelin-keskistä keskustelua, liittyy juuri tähän puitesopimukseen, joka toivottavasti hyväksytään keskiviikossa ja voidaan ratifioidakin välittömästi sen jälkeen. Sopimus aivan varmasti antaa uutta pontta myös Euroopan parlamentin uudelle roolille, joka on pitkälti mennyt eteenpäin sitten Lissabonin voimaan tuloon. Se edellyttää toimintakesken vahvaa yhteistyötä niin että pitäisi myös olla mukana neuvottelijana mukana. Ei päällystäkään siitä, että parlamentti kyllä luottaa komissioon, mutta meidän täytyy sitä arvioida kuitenkin jatkuvan valvonnan kautta, niiden ohjelmien kautta, joita on hyväksytty ja mitkä ovat sitten konkreettiset tulokset. Jos Tämä koskee käytännön sääntöjä komission jäseniä, kuten myös tiedonsaantioikeutta, mukaan lukien myös luottamukselliset tiedot. En ole kaikkien tarkistusten kanssa samaa mieltä. Jotkut menevät vastakkaisen suuntaan mielestäni, vaikkakin kokonaisuudessaan on kuitenkin selvä askel eteenpäin johdonmukaisella tavalla hyväksytyssä tekstissä. Olen vakuuttunut myös siitä, että tämän mietinnön avulla voimme paremmin säätää lakeja voimme paljon paremmin yhteisessä hankkeessa tehdä myös vaikutusten arviointia. Ja aikaa myöden voidaan vahvistaa kansallisten parlamenttien kanssa olevia suhteita. Virastojenkin toiminta nähdään myönteisemmässä valossa. Ja varmasti tämä politiikka toteutuu myös sitä kautta, että pää osastot ja johtajat ovat paremmin tavattavissa ja läsnä, että ei niinkään virkavaltaisella tavalla toteuttaisi kaikkia. Kiitos. No. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Gurmai, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Olen iloinen siitä, että uusi puitesopimus on huomattava parannus, kun ajattelen toimielinten välisten suhteiden syventämistä ja se, miten toimivaltuutemme ovat lisääntyneet Lissabonin sopimuksen perusteella. Käytännön ratkaisu sisältää myös huomattavan parannuksen lainsäädäntötyöhön niin, että parlamentti voi perehtyä asioihin ja komissio on läsnä parlamentissa. Olette tervetullut komission jäsen Sefcovic. Parlamentin mukanaolo kansainvälisissä neuvotteluissa on askel eteenpäin niin, että menettelytapa on paremmin ennakoitavissa. Tärkein tekijä minun näkökulmastani on lainsäädäntöaloitteiden seuranta mahdollisuus. On hyvä, että tarjotaan sitä mahdollisuutta, että lainsäädäntöhankkeita pystytään seuraamaan kolme kuukautta sen hyväksymisestä lähtien. Ja sitten viimeistään vuoden kuluttua työohjelmassa tämä heijastuu, jos tehdään uusi ehdotus parlamentille annetaan yksityiskohtaista tietoa perusteluista. Toivon, että myös kansalaisten aloitteita kohdellaan yhtä kunnioittavasti. Valiokunta tukee mietintöä vahvasti. Meillä on työryhmä, joka tukee sitä kovasti. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraava kollega Coleman. Yksi minuutti, olkaa hyvä. This framework agreement... Rova puhemies, tämä puitesopimus komission ja parlamentin välillä, joka toteutetaan Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä johtaa demokraattisempaan prosessiin, niin ainakin sanotaan, mutta tämä on kaikkea muuta kuin demokratia. Seuraavat seikat täytyy huomioida. Lissabonilla ei ole mitään moraalista eikä oikeudellistakaan pohjaa yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska me emme saaneet omalla tavallaan vaikuttaa tilanteeseen. Ja me tiedämme, että puitesopimus ei vaikuta komission toimivaltuuksiin, jota ei ole suoraan valittu. Me tiedämme, että Euroopan unioni ja toimii jatkossakin, kuten ennenkin, suljettujen ovien takana salamyhkäisesti. Ja lähitulevaisuudessa me tulemme äänestämään tätä, vastaamaan, tätä vastaan äänestämään, koska me emme voi hyväksyä tätä ennen kuin kansa on saanut äänensä kuuluviin, koska vain ja ainoastaan se on todellista demokratiaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Flasikova Venova, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Herra komission jäsen, olen erittäin tyytyväinen siihen, että tänään voimme nyt keskustella tarkistetusta puitesopimuksesta, komission ja parlamentin kesken. Tämä puitesopimus osoittaa sen, miten Euroopan parlamentti on pahvimmassa asemassa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ennen kaikkea haluaisin korostaa työtä, jota neuvottelutiimi on tehnyt parlamentin puolesta ja kiittäisin myös teitä varapuhemiehinä. Muutama seikka puitesopimuksesta. Euroopan parlamentin vahvempi asema demokratisoi Euroopan unionia. Kansalaiset ovat meidät valinneet eri jäsenvaltioista ja me olemme paremmin mukana, kun lainsäädäntöä parannetaan. Meillä on suurempi sanavalta myös suhteessa komission. Komissio joutuu raportoimaan meille yksittäisistä toimista kussakin lainsäädäntöhankkeessa. Yhtä lailla meidän on annettava myös vihreä valoa kun käytännössääntöjä komissiossa muutetaan. Olemme kiitollisia siitä, että sopimuksen nojalla parlamentti saa avoimemmin tietoa kansainvälisistä sopimuksista, joista ollaan käymään neuvotteluja, käymässä neuvotteluja. Siellä on paljon muitakin toimenpiteitä puitesopimuksia. Varmasti kaikki johtavat siihen, että saamme aikaan tehokkaampaa ja hedelmällisempää yhteistyötä toimielinten kesken ja voimme näin toteuttaa Lissabonin sopimusta kirjaimellisesti. Vielä yksi kysymys esille, joka on erittäin tärkeä, joka varmistaa läheisemmän yhteistyön. Valitettavasti puheen aikanne päättyi. Seuraavana kollega Svoboda, yksi minuutti, olkaa hyvä. Rouva puhemies, kiitoksia ja kiitokset mietinnön laatijalle Ranilille ja Sefkovikselle hänen johtamasta työskentelystä. Hän ei ollut mikään helppo vastustaja, mutta tulos oli hyvä. Ja tähänhän meidän yhteistyömme perustuu ja kollega Ranjelin tulkinta tilanteesta on hiukan paisuteltu, mutta tietenkin tämä on toisaalta hyvä asia. Mutta me haluamme tietenkin avoimuutta keskinäisissä neuvotteluissa ja samalla meidän pitäisi myöskin varmistaa, että myöskin neuvoston suuntaan, joka ei ole läsnä, että kyse ei ole vain ainoastaan komission, neuvoston välis, komission ja parlamentin välisestä toiminnasta. Neuvosto toimii kuten mm, lapsi, jota on viety lelu pois. Neuvoston pitäisi puhaltaa samaan hiileen, jotta me voimme saada parhaat mahdolliset toimintaedellytykset kansalaisillemme. Jos haluamme toimia vahvasti myöskin ulkopoliittisella rintamalla, niin silloin me todellakin kaipaamme yhteistyötä kolmen toimielimen kesken. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Arif. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Rouva puhemies, me tiedämme kaikki, että Lissabon antaa parlamentin lisävaltaa, mutta harva on tietoinen se radikaalista muutoksesta, varsinkin jos ajatellaan kauppapolitiikkaa, jota minä seuraan tarkkaan. Lissabonin ansiosta parlamentti ratifioi kaikki kansainväliset kauppasopimukset. Se on hälyä jo herättänyt. Ajatellaan Korean kanssa tehtävää kauppasopimusta, se on ensimmäinen merkki, mutta valiokunnassa haluaisimme mennä vielä pidemmälle kuin edellyttää sopimus. Minä olen tästä puolella, tämän puolesta puhunut ja jossain, jollain taholla on kuitenkin skeptimismiä esitetty, mutta jos me haluamme kauppasemukset hyväksyä, meidän täytyy olla aivan alusta alkaen mukana prosessissa. Aika utopista muuten on suhteita kehittää näiltä osin komission kanssa, koska neuvotteluvaltuudetkin on annettava. Olen kiitollinen siitä, että komissio pyrkii jatkostakin kunnioittamaan yhteisöperiaatetta ja noudattamaan sopimuksen henkeä. Me emme saa kärsiä nyt Tukholman syndroomasta suhteessa komissionan neuvosta. Meidän täytyy käyttää oikeuksiamme, koska se on kansalaisten oikeuksia, joita käytämme. On sinun... Sydämelliset kiitokset. Seuraavana kollega Milana, yksi minuutti. Dell'accordo. Sopimuksen tarkistaminen parlamentin ja komission kesken luovat perustan suhteillemme toimineiden kesken. Ei ole kyse pelkästään menettelytavasta tai lainsäädännöstä tai parlamentin valvonnasta tai tiedonantovelvollisuudesta se, että komissio on myös läsnä parlamentissa, mutta joka on kaikkein tärkeintä, jota haluan tähdentää, liittyy siihen edistykseen, joka on saatu ylipäätään toimintalinten välisessä arkkitehtuurissa kansainvälisesti ottaen. Parlamentti on saanut myös oman osan, joka on vahvistunut. Se on myös velvollisuus. Olemme iloisia, ettei kukaan panee epäilyksen alaiseksi sitä, että Euroopan parlamentti on mukana myös kansainvälisissä konferensseissa, monenkeskisissä ja kahdenkeskisissä, joka antaa vastuunsa. Se, että Euroopan parlamentin jäseniltä vietäisiin tarkkailija-asema kansainvälisessä sopimuksessa, kuten Kalat-sopimuksessa, niin, niin silloin emme ole täysin tietoisia neuvotteluista, kun kuitenkin parlamentin pitää antaa oma kantansa. Ja meidän täytyy korostaa parlamentin roolia myös jo luonnosvaiheessa kansansopimuksessa. Niitä voidaan korvatakin ja olen samaa mieltä. Valitettavasti puheaikanne on päättynyt. Nyt siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäisenä puheenvuoro saa kollega Roitova. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi ráda, že si Evropská komise uvědomuje. Puhemies, olen iloinen, että komissio ymmärtää, että unionin tulevaisuuden menestyksen kannalta on tärkeää, että päätökset tehdään mahdollisimman demokraattisella tavalla ja kyse on siitä, että parlamentin roolia vahvistetaan. Uusi sopimus komission kanssa vahvistaa parlamentin roolia Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tämä sopimus mahdollistaa sen, että parlamentilla on selkeämpi vaikutus ja jäsenten täytyy pystyä toimimaan myös vapaammin. Heillä on oltava parempi pääsy asiakirjoihin. Heitä täytyy tiedottaa paremmin. Neuvottelujen aikana, jo neuvottelujen aikana täytyy saada enemmän tietoa neuvottelujen etenemisestä. Kiitoksia. seuraava kollega Paska Yksi minuutti. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Lissabonin sopimus on tuonut sekä parlamentille että komissiolle uutta vastuuta, uutta valtaa. On hyvä, että vajaan vuoden jälkeen, Lissabonin voimatulon jälkeen voimme tarkistamassa puitesopimusta takaaksemme paremman yhteistyön näissä yhteisissä tehtävissämme. Me saamme myös sopimuksen yhteisistä menettelytavoista, jotta voidaan välttää väärinkäsitykset päätöksenteossa. Euroopan unioni perustuu kansallisvaltioiden tekemään sopimuksen. He ovat delegoineet osan vallastaan komissiolle ja parlamentille. Siitä syystä Lissabonin sopimus on myös tuonut tiettyä vastuuta suhteessa kansallisiin parlamentteihin. Oikean muodon löytäminen tälle yhteistyölle on seuraava askel eteenpäin ja komissio pyytäisin, että te otatte tämän huomioon. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Obama ja teillä myös yksi minuutti aikaa. Kiitoksia rouva puhemies. Parlamentti ja komissio toimivat suoraan lainsäätäjinä ja toimivat ikään kuin epäsuorasti demokraattisesti legitimoiden, mutta edelleenkin komissio voi esittää itsenäisesti aloitteita, vaikka sillä ei ole demokraattista legitimiteettiä, ja tämä on yksi puute. Jotta parlamentti voisi käyttää aloiteoikeuttaan, niin se edellyttää myöskin tiedotusvelvoitteen parantamista. Ja tämä uusi kansalaisvelvoite, sen pitäisi tarjota myöskin uusia toimintamahdollisuuksia. Tämän pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Ja meidän täytyy varmistaa, että tiedon kulkua pitäisi vahvistaa ja nopeuttaa ja ulkopolitiikan ei pitäisi jäädä eurokraattisen ja kansalaisista kaukana olevan ulkosuhdehallinnon tehtäväksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Basescu. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Consider că noul acord va aduce Kiitoksia puhemies. Minä olen sitä mieltä, että tämä sopimus merkittävästi kohentaa Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita kaudella 10-15. Oikeusperustan tarkistaminen yhteistyössä osuu hyvään ajankohtaan, vähän sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Uudet säännöt selkeästi määrittelevät kummankin toimielimen poliittisen vastuun vahvistaa Euroopan parlamentin toimivaltaa, jota olemme saaneet lisää päätöksenteossa. Euroopan parlamentti saa samat oikeudet kuin neuvostokin tasapuolisessa kohtelussa, kun on kyse asiakirjojen saatavuudesta, varsinkin on kyse budjetista tai lainsäädännöstä. Yhtä lailla parlamentilla on oma osansa, kun laaditaan unionin vuotuista työohjelmaa ja kansalaiset pääsevät näin mukaan. Schön und als... Kiitos. Ja viimeisenä puheenvuoron saa kollega Morvai. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, eh, Paljon kiitoksia. Mehän tiedämme, että terveet puut kantavat terveitä hedelmiä. Ja Lissabonin sopimus syntyi ikään kuin diktatuurin myötä ja sillä ei voi olla mitään demokraattisia seurauksia. Tämä oli diktatuurinen, antidemokraattinen menettely. Tämä ikään kuin sanelupolitiikkaa noudattava asteittain otettiin käyttöön ilman kansalaisten vaikutusmahdollisuutta. Näin päätöksiä tehtiin ja kansalaisilla ei ollut mitään mahdollisuutta osallistua käytävään keskusteluun. Ja tämä on oikeastaan sellainen tilanne, että Unkarin suhteen Lissabonin sopimusta ei voida pitää validina, sillä kansalaisia ei kuultu laisinkaan, kuten ei myöskään kansalaisjärjestöjä, joten Sopimus hyväksyttiin ilman, että kansalaiset tiesivät sen sisällöstä yhtään mitään. Sen verran demokratiasta. Tämä on diktatuurin sopimus. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt taas komission jäsen Sefcovicilla puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitä kaikkia puhujia, varsinkin niitä, jotka ovat selkeästi antaneet tukensa puitesopimukselle – Nimittäin minä olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää se, että voimme jatkossa tehdä parempaa yhteistyötä. Vielä täydentäisin sitä, miten kiitollinen olen työryhmälle ja Euroopan parlamentin tiimille, koska vietimme paljon aikaa yhdessä. Meillä oli hyvin tiivitä neuvotteluja joskus myö, yömyöiselläkin, mutta varmasti voimme nyt juhlia tätä erinomaista sopimusta. Olen tarkkaan kuunnellut kommentteja, joita parlamentin jäsenet ovat esittäneet, ottanut huomioon myös kysymykset, jossain määrin myös heidän huolensa sopimuksen tiimoilta. Ennen kaikkea olisi tärkeää sitä, että komissiolla on yksi tärkeä periaate, nimittäin, että voidaan luoda yhteistyön käytänteitä, ja tämä on säilytettävä. Se merkitsee sitä, että tarkistettu puitesopimus ei saa johtaa mihinkään taka-askeleihin näissä hyvissä käytänteissä, joita on löydetty. Minä uskoisin, että jatkossa kun puitesopimusta täytäntöönpannaan, niin kaikissa tapauksissa se johtaa selkeään parantukseen. Mutta molemmat osapuolet tunnustavat neuvottelujen kuluessa, että varmasti on tulkintavaikeuksia tulossa. Molemmat ovat kuitenkin valmiita täytäntöönpanemaan tarkistettua puitesopimusta mahdollisimman rakentavassa hengessä. Voin vakuuttaa teille, että komissio ainakin on tähän sitoutunut. Hyvät parlamentin jäsen, olen varma, että käytäntöt on osoittava, että jotkut huolenaiheet, jotka täällä tuli tänään esille, eivät edes toteudu. Jossakin mennään ehkä pidemmällekin kuin sopimus edes antaa sijaa valtaoikeuksissa ja varmasti voidaan oikaista virheitä ja reagoitakseni siihen huoleen, joka liittyy lausuntoon niin käytännössäännöistä, niin haluaisin vielä vahvistaa sen, että komissio esittää piakkoin esityksen tarkistetuiksi käytännössäännöksi puitesopimuksen nojallakin siinä kysytään parlamentin mielipidettä, kuten neuvottelujen aikanakin luvattiin. Lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että jos vastaan nyt sitten tulee ongelmia, niin jälleen lyötämme, lyötämme voimamme yhteen ja mietimme, mitä tehdään. Ja toivottavasti voimme tarkistaa tilannetta ensi vuoden loppuun mennessä ja silloin myös korjata vanhuset virheet. Siksi odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne. Tämän uuden sopimuksen nojalla minä toivon ja odottelenkin, että voimme tämän hyväksyä keskiviikkona. Minä uskon ja toivon, että tämä myönteinen henki säilyy myös suullisissa suhteissamme kaikkien toimielinten kesken. Koska tätä kansalaiset meiltä odottavat ja myös meidän täytyy saattaa aikaan tuloksia. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Ja puheenvuoro taas esittelijälle. Kollega Raniel, teillä on kaksi minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Uh, terminar uh, base. Kiitos, puhemies. Voisin oikeastaan päättää siihen, mitä tässä keskustelussa on sanottu. Haluaisin korostaa seuraavaa tekijää. Puitesopimuksen päätavoitteet liittyvät äh, budjettiin ja toisaalta lainsäädäntötyöhön niin, että parlamentti ja äh, komissio olisivat tasa-arvoisia. Ja muissa aiheissa olemme halunneet kunnioittaa tasapainoa toimivaltuuksissamme sellaisena kuin Lissabonin sopimus ne määrittelee, jotta parlamentti muissa kuin lainsäädäntö- tai budjettikysymyksissä voisi toteuttaa paremmin omaa poliittista valvontatehtävänsä. Nyt kun meillä on tämä tarkistettu puitesopimus, niin kehityksen kannalta se on hyvä toimielinten välisissä suhteissa. Tämä pätee myös muihin toimielimiin, elimiin, nimittäin neuvostoon. Neuvostollahan on tällä hetkellä hyvin selkeä näkemys siitä tavasta, jolla parlamentti ja komissio pitävät suhteitaan yllä Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Joskus me suhtaudumme hieman tunteenomaisesti asiaan ja neuvosto on ottanut kiivastikin kantaa tiettyihin seikkoihin tässä puitesopimuksessa, mutta kaiken kaikkiaan kaikkien toimielinten kannalta tämä on kyllä myönteistä kehitystä. Me varmasti havaitsemme, että tarkistettu puitesopimus hyödyttää sekä kansalaisia Euroopan unionissa, mutta myös kaikkia kolmea toimielintä Euroopan unionissa Lissabonin sopimuksen hengessä. Avoimuuden henki on valinnut koko neuvottelujen ajan. Oikein paljon kiitoksia. Päätän yhteiskeskustelun tähän. Äänestys toimitetaan keskiviikkona kello 12. Arvoisat kollegat, siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan.